Tervetuloa koulutus- ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kokoukseen. Puheenjohtaja Doris Pack on estynyt, hän on Berliinissä ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Helka Tryppel on Israelissa, mutta minä olen täällä, joten eiköhän tämä tästä. Tervetuloa kaikille kokoukseen. Kokous on avattu kohta yksi esityslistan hyväksyminen käykö esitetyssä muodossa sillä korjauksella että meillä on täällä kohta kuusi kun meillä piti olla, olla esitys Miguel Ansel Martinez, Martinez Martinezilta, mutta hän on estynyt saapumasta, joten, joten tämän tämän kohdan me joudumme tänään jättämään käsittelemättä valitettavasti. Mutta jos ei ole vastalauseita tai muita esityksiä, niin esitän, että tällä muutoksella, siis kohta kuusi poistetaan, hyväksyisimme. Ja nyt vuonna 2001 on Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi, ja sillä tavalla voidaan edistää käsittäystä siitä, miten vapaaehtoistyö on myöskin ei-muodollinen oppimistilanne, hyvin rikastuttava, jonka kautta voi saada sosiaalisia taitoja, ja se vaikuttaa hyvin pitkälti myöskin siihen, että voidaan vahvistaa yhteisiä eurooppalaisia arvoja, kuten solidaarisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Meidän täytyy edistää enemmän opettajien pätevyyttä, meidän täytyy uudistaa arviointijärjestelmiä ja meidän täytyy miettiä uusia tapoja järjestää opetus. Myöskin täytyy korostaa sitä, että me tarvitsemme laadukasta koulutusta heti lapsuudesta lähtien. Tällä tavalla voidaan jo lapsuudesta pitäen hankkia avaintaitoja. Kaikki nämä taidot eivät ole täysin katettuja tällä hetkellä ja erityisesti meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota vieraiden kielten opiskeluun. Sitten pitää kiinnittää eri huomiota, löytää aloitteita niille, jotka ovat epäsuotuisassa alemassa. Heillä pitää löytää henkilökohtaisia ohjelmia ja tässä mielessä tänä vuonna, tämä vuosihan on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen teemavuosi ja koulutuksen ja pätevyyden puute on yksi tärkeimmistä syistä köyhyydelle. Meidän pitää paremmin soveltaa koulut, kestävän koulutuksen, eli ikäisen koulutuksen metodeja. Meidän pitää varata enemmän aikaa tälle ja meillä pitää olla mahdollisuuksia kaiken ikäisille ihmisille. Ja meidän pitää uudistaa koulutusta ja ammattikoulutusta ja korkeakoulutusta. Opetusjärjestelmät on sovellettava uusiin koulutusmalleihin, kuten on todettu uudessa aloitteissa. Ja meidän täytyy yhdistää, tiivistää yhteyksiä yrityselämään ja meidän täytyy katsoa, miten opiskelijoita saataisiin vaihtoehjelmiin enemmän. Korkeakoulutuksessa ajatellaan julkisia ja yksityisiä lähteitä, ne ovat edelleen haaste. Ja lopuksi vielä opettajista. Opettajan koulutus on keskeisessä asemassa ja meidän täytyy edistää myöskin opettajien liikkuvuutta. Ja on välttämätöntä nyt syventää määritelmää näiden uusien opettajien taitojen osalta ja muistaa, mitä uusia tarpeita on uusien työpaikkojen suhteen. Tässä on muutama kysymys, joista puhutaan mietinnössä, ja mielelläni otan vastaan kommenttejanne ja ehdotuksianne. Ja lopuksi vielä sanoisin, että mietintöä ollaan uudistamassa, mitä tulee espanjankieliseen versioon. Kiitos. Paljon kiitoksia Rouva Padia esittelystä ja nyt meillä on sitten hyvä tilaisuus käydä keskustelu asiasta. Toivon ytimekkäitä mielipiteitä ja herra Sveera aloittaa ja, ja tota, sitten lähdetään eteenpäin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Minun täytyy todeta, että luin itse tämän mietintöluonnoksen ja mielestäni se on oikein hyvä työtä. Parlamentissa tästä äänestetään erittäin mielenkiintoisina aikoina. Aikoina, jolloin Euroopan parlamentti tulee hyväksymään myös Euroopan unionin 2020 strategiaa. Ja on pelkästään hyvä, että nämä kaksi mietintöä tai kaksi asiaa osuvat yhteen aikaan, samaan aikaan. EU 2020 strategia korostaa paljon enemmän koulutusta kuin sen edeltäjä Lissabonin strategia. Tämä on ihan hyvä asia. Yksi EU 2020 strategian viidestä keskeisestä tavoitteesta liittyy koulutukseen ja mukana on useita indikaattoreita ja tavoitteita, jotka ovat varsin realistisia ja saavutettavissa olevia ja myös ehdottoman välttämättömiä, jos me haluamme todellakin, että Euroopan unionista tulee kilpailukykyisempi seuraavien kymmenen vuoden aikana verrattuna maailman muihin alueisiin, eritoten Yhdysvaltoihin. Komissio omassa tiedonannossaan ehdottaa, että ainakin neljäkymmentä prosenttia ihmisistä, heidän täytyy saada korkeampi koulutus ja täytyy myös vähentää koulunsa keskenjättäneiden määrää. Ja meidän täytyy myös korostaa tätä omassa päätöslauselmassamme. Täytyy myös tunnustaa epävirallinen koulutus ja ammattikoulutus, koska markkinat eivät aina kysy niin hirveän tarkkaan, missä pätevyys on hankittu. Onko se todellakin jossain koulussa tai instituutiossa vai jossain muualla. On tärkeää vain, että taidot ja tiedot ovat laadukkaita. Ja tämän vuoksi meidän täytyy myös tunnustaa epävirallinen koulutus ja ammattikoulutus. Samalla toisin myös esille sen, että Kööpenhaminan prosessia täytyy korostaa paljon enemmän tässä parlamentin tekstissä. Tässähän on kysymys ammatillisesta koulutuksesta. Ja tähänkin vaadittaisiin hieman enemmän koordinaatiota Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Viimeisten vuosien aikana Euroopan unionissa olemme saavuttaneet paljon myönteisiä tuloksia myös avoimen koordinaatiometodin kautta. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Sitten on toinen prosessi, joka nyt ei ole ollut niin hirvittävän menestyksekäs ja joka on laahannut hieman jälkijunassa, on Bolognan prosessi. Ja tässä olen yhtä mieltä komission kanssa siitä, että meidän ei pidä pelkästään investoida enemmän korkeakoulutukseen ja enemmän, paljon tehokkaampaa, tehokkaammin investoida koulutukseen sekä monimuotoistaa erilaisia monimuotoista rahoituksen lähteitä Tämän lisäksi meidän täytyy myös muuttaa ohjelmia, opinto-ohjelmia. Niitä täytyy todella merkittävällä tasolla korkeakoulutuksessa muuttaa. Jos me emme tätä Euroopan unionissa tee, niin meidän yliopistomme eivät tule olemaan maailman parhaimmiston joukossa. Ja jos me emme saa kolmannella koulutuksen tasolla kaikista parhaas, parasta koulutuksen laatua, niin ei meistä tule maailman kilpailukykyisin alue. Samanaikaisesti olisi hyvä, jos päätöslauselmassamme korostettaisiin erilaisia vaihto-ohjelmia, Erasmus Mundus, Tempus, Marie Curie ja Grundtvig. Yksi asia, jonka usein joka usein jätetään syrjään, on aikuiskoulutus, ja tämä on kyllä väärin. Eritoten sen vuoksi, että aikuiskoulutus kulkee todellakin käsi kädessä elinikäisen oppimisen kanssa. Ja koska noin 80, 80 miljoonalla ihmisellä Euroopassa ei ole niitä taitoja, joita he tarvitsevat, tarvitsisivat voidakseen osallistua todella markkinatalouteen, niin tässä on kyllä varsinainen markkinarako, jota voitaisiin hyödyntää – aikuiskoulutus, epävirallinen koulutus, ammatillinen koulutus, nämä ovat kaikki suuria mahdollisuuksia Euroopan unionille. Joten lyhyestä virsi kaunis nyt. Me tässä valmistelemme päätöslauselmaa, joka tullaan hyväksymään hyvin tärkeänä aikana. Samaan aikaan, kun olemme hyväksymässä myös EU 2020 strategiaa. Ja tämä on sellainen seikka, jota meidän pitäisi hyödyntää. Seuraavan vuosikymmenen aikana koulutuksella tulee olemaan paljon tähdellisempi rooli kuin tähän asti. Ja päätöslauselma, jonka hyväksymme tulevien viikkojen aikana, pitäisi myös tuoda esille tämä seikka. Kiitoksia kollegat Sveer jämäkästä avauksesta. Keskustelu on päässyt hyvään alkuun ja sitten herra Boris ja valmistautuu Takkula sen jälkeen. E, dziękuję bardzo. E, chciałbym podziękować e, pani sprawozdawcy. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää. Hän on ottanut huomioon monia huomioita, joita esitettiin edellisessä kokouksessa, joten olen erittäin tyytyväinen siihen, että hän on ottanut mukaan siis nämä huomiot ja että hän on korostanut yrittäjyyshenkeä. Sehän on erittäin tärkeä kysymys. Ja hän on myöskin puhunut yliopistoista, joiden tulee luoda yhteyksiä työmaailmaan. Ja edellisessä kokouksessa puhuttiin myöskin hyvin paljon urheilusta. Ja urheilukin on tärkeä kysymys eurooppalaisille tällä hetkellä, joten tämäkin kysymys on otettu mukaan tähän mietintöön. Ja sitten urheiluun liittyvät kysymykset ovat siis kysy- vielä kerran, sanoisin, tärkeitä. No sitten olen samaa mieltä kollegan kanssa, joka juuri käytti puheenvuoron. Minä tosiaankin katson, että tämä mietintö olisi erittäin tärkeä Euroopan 2020-strategian kannalta. Strategian menestys liittyy siihen, millä tavalla eurooppalaisia koulutetaan – Joten koulutus on avain asemassa, kun halutaan saada Eurooppa 2020-hankkeesta menestys. No sitten vielä yksi kysymys, joka minun mielestäni pitäisi ottaa mukaan tähän mietintöön. Eli siinä pitäisi mainita, koska tässähän puhutaan nyt elinikäisestä oppimisesta, jatkuvasta koulutuksesta, ja te olette hyvin onnistuneet puhumaan elinikäisestä oppimisesta, eli siis koulutuksesta, joka alkaa jo ennen koulua, sitten peruskoulu, jatkokoulu, korkeakoulutus. Mutta haluaisin korostaa kuitenkin niitä henkilöitä, jotka ovat yli 45-vuotiaita. Tämäkin on tärkeä ryhmä, kun puhutaan elinikäisestä oppimisesta, koska yli 45-vuotiaat henkilöt ovat nyt tilanteessa, jossa on vaikea löytää työtä, koska heidän koulutuksensahan toteutui hetkellä, jolloin tämän hetken vaatimuksia ei vielä ollut olemassa eikä niitä voi opettaa. Eli meidän pitäisi todellakin kouluttaa tätä ikäryhmää, jotta yli 45-vuotiaat pystyvät olemaan kilpailukykyisiä työmarkkinoilla ja siksi heidän on saatava uutta koulutusta ja uusia taitoja. Eli mielestäni tämäkin aspekti tulee ottaa selkeästi huomioon. Kiitos. Paljon kiitoksia sitten herra Takkula. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset myöskin raportoija marialle Hän on tehnyt hyvää työtä ja tämä nyt ei ollut mitenkään yllätys. Mehän tunnemme ja tiedämme, että Maria Paria on hyvän vahvan ammattitaidon osaava meppi ja tuntee näitä asioita ja sen vuoksi puutun oikeastaan vain yhteen kohtaan ja siihenkin sillä ajatuksella että toivon että puheeni ei ole vain määrällinen lisäys tähän puheiden ketjuun vaan sillä voisi olla jotakin pientä lisäarvoa mutta se jää tietenkin aina arvoitukseksi. mutta joka tapauksessa tuohon opettajiin kohta kuusi opettajat eli on erittäin tärkeää että opettajat nostetaan esille ja niitä ehkä voisi korostaa vähän enemmän koska jos nyt ajatellaan euroopan unionia ja yhteismarkkinoita niin mehän olemme tosiaan samoilla yhteismarkkinoilla mihin me tuotamme työvoimaa joka vapaasti sitten liikkuu yli erilaisten rajojen. Ja sanon tämän siitäkin huolimatta että tiedän että noin yleisesti ottaen kai me kulttuurivaliokunnassa ajattelemme niin että ei ihmisen elämän keskeisin tehtävä ole vain kasvattaa bruttokansantuotetta emme me sen vuoksi tänne synny että me kasvatamme euroopan bruttokansantuotetta vaan elämässä on jotakin muita ehkä syvempiäkin sisältöjä mutta onhan se osa tätä kokonaisuutta olla rakentamassa myös parempaa vaurautta ja jotta sitten voidaan rakentaa sitä parempaa vaurautta tälle yhteiselle talousalueelle niin meidän pitää varmistaa että meillä on sitä ammattitaitoista osaavaa työvoimaa. ja miten sitä saadaan? sillä tavalla että me varmistamme että meillä on hyvä koulutus miten me voimme varmistaa sen että meillä on hyvä koulutus? sillä tavoin että meillä on riittävän hyvät opettajat. ja miten me voimme varmistaa että meillä on riittävän hyvät opettajat? siten että meillä on riittävän hyvä opettajankoulutus. Ja sen vuoksi niin tämä opettajan koulutus ja opettajuus on ihan niin avainasia kun me mietimme tulevaisuutta. Ja ei vain liikkuvuus vaan myös parhaat käytännöt mitä on eri maissa ne pitää ottaa niin esille ja, käyttöön ja, ja tosiaankin niin kuin askarrella tämän asian kanssa. Tämähän oli jo Lissabonin strategiassa komissiolla hienoja ajatuksia liittyen opettajan koulutukseen tai lähinnä sen tyyppisiä ajatuksia, että sitä pitää vahvistaa ja sitä pitää kehittää, mutta niin kuin usein ne on jäänyt vain käytännön puheeksi tai tämmöiseksi puheeksi. Ja nyt toivon, että tässä asiakirjassa ja tämän asiakirjan vaikutus on muutakin kuin vain puheita, eli päästään niin liikkeelle puheista sinne käytännön toimiin ja näin sitten actionit pikkuhiljaa alkaa ja me voimme nähdä eri puolilla Eurooppaa tätä kehitystä. Mutta haluan niin korostaa tämän, että nämä parhaat käytännöt, joita opettajan koulutus, sitä pitäisi hiukan vielä alleviivata tässä Marian muutoin loistavassa raportissa. Osaltani tämä lienee riittää tähän. Kiitoksia edustaja Takkulalle. Hän on siviiliammatiltaan opettaja ja, ja tietää näistä asioista. Tässä vaiheessa käytän lyhyen omaan puheenvuoron ja sitten myönnän seuraavan. Nimenomaan tämä luokassa on olennaista on hyvä opettaja ja oppilaat. Ja hyvä opettajahan on innostava, hänellä on auktoriteettia ja asemaa. Hän myös kasvattaa, mentoroi. Ja silloin täytyy opettajan työ olla houkutteleva siis sen palkkaus, työehdot, työolot ja, ja koko Euroopan tulevaisuus on monipuolisessa koulutuksessa sekä akateemisessa tutkimuksessa että myös kädentaitojen ammattikoulutuksessa. Tätä emme, emme saa väheksyä. Eli tämä opetuspuoli oli tässä hyvä, mutta se olikin Rova Padian raportissa tässä esittelyssäkin keskeisesti kolmantena kohtana esillä.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 Mielestäni on oikein hyvä, että me välillä analysoimme ja arvioimme tätä elinikäistä oppimista aina tuolta esikoulusta korkeakouluun asti ja sen jälkeenkin. Halusin tähän ehkä lisätä tähän keskusteluun vielä pari seikkaa. Tuossa Boris jo totesikin yhden tärkeän asian, nimittäin sen, että myös fyysinen kunto vaikuttaa työkykyyn. Tätä ei ole mainittu missään. Tiedän, että Rova Badia on erittäin kiinnostunut liikunnasta, enkä minä tässä nyt halua kenenkään ymmärtämään väärin, en minä puhu mistä huippurheilusta, mutta puhun siitä, että 60 prosenttia Euroopan unionin koululaisista ei harrasta minkäännäköistä liikuntaa. Ja kyllä tämä vaikuttaa sitten heidän elämäänsä. Ja minun mielestäni ihan liikunnan harjoittamisestakin pitäisi tulla tällainen ydintaitoalue. Kun ajatellaan meidän fyysistä kykyämme, tehdä työtä. No, urheilun myös kasvatukselliset ulottuvuudet ovat erittäin tärkeät, kun ajatellaan lapsen koulutusta ja esimerkiksi minun mielestäni pitäisi ihan peruskoulussa olla joka päivä jonkinnäköinen liikuntatunti pitkällä aikavälillä. Tällä mielestäni on erittäin suuret vaikutukset ihmisen elämään ihan fyysisellä hyvinvoinnilla myös muuhun hyvinvointiin. Ja voiko tätä sitten, voidaanko näitä taitoja sitten mitata? Tämä on toinen kysymykseni. Kun katsotaan päättötodistusta, niin voidaanko arvioida näitä avain alueita. Voitaisiinko saada aikaan jonkinnäköinen yhdenmukainen arviointi, kun ajatellaan koulun päättävää henkilöä, mitä hän on saanut, mitä kykyä hän on ja taitoja hän on saanut. Tämän arvioiminen on myös hyvin kiinnostavaa. Mutta halusin oikeastaan todeta, että se, että on fyysisesti hyvässä kunnossa, vaikuttaa hyvin monen asiaan. Varmasti haluamme, että lapsemme ovat paitsi henkisesti myös fyysisesti hyvässä kunnossa. Kiitos. Merci, monsieur le président, et merci. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Badialle tästä mietinnöstä. Kun ajatellaan nyt sitä, mitä Schmidt sanoi, haluaisin korostaa yhtä alaa, joka on ehkä hiukan riittämättömästi esillä, eli kulttuurikoulutus. Samalla tavalla kuin urheilukoulutus on tärkeää, kun ajatellaan nuorten kehitystä, myöskin taiteellinen ja kulttuurinen koulutus pitäisi jo pienestä pitäen ottaa selkeästi mukaan koulutukseen. Tämän ala, jolla taidot voivat kehittyä myöskin koulun ulkopuolella ja niitä voidaan kehittää jo ennen koulua ja yliopistossakin vielä. Joten mielestäni kyse on koulutuksesta, joka avaa ihmisten mieliä ja antaa taitoja myöskin muille aloille. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä perinteinen kysymys, eli pitää tuntea oma ympäristönsä vähän niin kuin kaikissa taidealoissa. Mielestäni tällä alalla kouluongelmat voidaan poistaa, ja meidän pitäisi vähän selkeämmin mainita nämä kysymykset tässä mietinnössä, koska kyseessä on koulutusta, jota ei pidetä perustavanlaatuisena koulutuksena ja välillä sitä vähän laiminlyödään. Ja mielestäni olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeää kaikilla koulutuksen tasoilla ottaa nämä kysymykset mukaan. Kiitos. Paljon kiitoksia ja tällä hetkellä meillä ei ole muita edustajien puheenvuoropyyntöjä, mutta täällä on paikalla komissiosta henkilöitä. Halutaanko komission puolelta lausua tästä asiasta jotakin? Olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Aivan ensiksi haluan kiittää siitä tuesta, jota tässä mietintöluonnoksessa ilmaistaan komission ehdotuksille. Rova Badia näyttäisi suurelta osin hyväksyvän komission tiedonannon ja korostaa ehkä vielä joitain kohtia entisestään. Tämä asia on meille äärimmäisen tärkeä juuri elinikäisen oppimisenkin vuoksi. On hyvin tärkeää oppimisen kaikissa vaiheissa jo valmistautua seuraaviin vaiheisiin. Tämä on tärkeää niin kuin Rouva Padiakin tässä mietintöluonnoksessaan toteaa jo ihan esikoulusta alkaen. Tämä on tärkeää myös ammatillisen koulutuksen puitteissa, eikä pelkästään näiden ammattitaitojen oppimisessa, vaan niin kuin Rova Schmidt tässä totesi, kulttuurinen oppiminen vaikuttaa myös ammattikoulutukseen ja ammatilliseen oppimiseen. Ja Tämä on hyvin tärkeää, jotta ihmiset voivat kehittää taitojaan niin työmarkkinoilla kuin ylipäätään yhteiskunnan jäseninä. Rova Padia viittasi myös korkeakouluihin. On hyvin tärkeää, että meillä on tällaista horisontaalista oppimista ja näin ollen kiittäisin häntä lämpimästi hänen ilmaisemastaan tuesta tälle meidän tiedon annollemme ja korostaisin vielä sitä, että nämä asiat liittyvät yhteen luonnollisesti myös laajemmalti Euro EU 2020 aloitteen suhteen. Kiitos. Kiitoksia komission edustajalle. Kysyn vielä Rova Padialta, onko teillä käydyn keskustelun puitteissa tullut jotain vielä mieleen, jota haluatte lisätä? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitokset kaikista näistä kommenteista, joita teiltä olen kuullut. Muutamia asioita olen kirjannut tänne ylös. EU 2020 strategian osalta oli erittäin hyvä mielestäni tämä maininta tästä tiedonannosta ja EU 2020 strategiasta niiden yhdistämisestä olisi kenties hyvä ottaa kenties johdantosan kappaleeseen tai johonkin kohtaan korostaa sitä, mitä tiedonannossa on ja mitä yhteistä sillä on EU 2020-strategian kanssa. Sitten yrittäjyyshengen mukaan ottaminen ja linkit työmaailmaan, niin tietystikin minä tässä kuuntelin tätä ja sanoin aikaisemmassa ensimmäisessä keskustelussa kun sitä kävimme, toin esille tämän ja minun mielestäni teidän ehdotuksenne olivat kaikki erittäin tärkeitä. Rouva Smith, urheilun mukaanotto tähän, no jos minä sen unohdan, niin te kyllä aina varmasti minua siitä muistutatte ja olen täysin yhtä mieltä siitä, että urheilu ja liikunta on erittäin tärkeä osa koulutusta. Vera Takulaa kiitän ystävällisistä sanoista ja kun otetaan huomioon, että nämä sanat tulivat henkilöltä, joka tulee sellaista maasta kuin Suomi, jota aina, johon aina viitataan esimerkkinä koulutuksen laadusta, niin todellakin kiitän teitä paljon näistä kommenteistanne. Herra Takkula, te jo tiedätte ja hyödynnän tätä mahdollisuutta nyt vastaakseni myös rouva Smithille. Nämä mietinnöt opettajien koulutuksen parantamisesta ja toisaalta sitten taidekoulutuksesta. Nämä ovat kaksi mietintöä, joita minä itse olen kirjoittanut. Minä olen äärimmäisen kiinnostunut näistä asioista, joten olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että nämä ovat kaksi tähdellistä kysymystä. Ja taidekoulutusta, taidekoulutus jo aivan pienestä lähtien, esikoulusta ja tarhasta lähtien, eikä pelkästään sen takia, että lapset oppisivat arvostamaan kulttuuria, vaan myös sen vuoksi, siksi, että sen kautta voidaan kehittää lasten luovuutta. Lapsethan ovat erittäin luovia ja joskus e, koulut ovat niitä, jotka tappavat tämän luovuuden. Olen siis täysin yhtä mieltä teidän kanssanne näkemyksistänne näiden asioiden osalta. opettajan koulutuksen parantaminen on äärimmäisen tärkeää. Ja vielä lisäisin tähän, en nyt tiedä onko se tässä tiedonannossa mukana tai mietinnössä mukana, mutta on erittäin tärkeää parantaa opettajakoulutusta, mutta myös lisätä sen yhteiskunnallista arvostusta, opettajien yhteiskunnallista arvostusta, jos todella halutaan, että opettajat pystyvät hyvin työnsä tekemään luokissa. Ja sitten sitten komission edustajan näkemykset. No tietysti olen yhtä mieltä tässä komission tiedonannon kanssa. Me kaikki olemme varmasti pitkälti yhtä mieltä siitä, että koulutus ja ammatillinen koulutus ovat meidän Euroopan unionimme tulevaisuuden keskiössä. Ja kaikki ovat varmasti tästä aivan yhtä mieltä. Kenties pyytäisin nyt komissiota hieman selventämään erästä seikkaa, joka minua huolestuttaa komissio on viitannut, tai siis tämä kysymys liittyy tähän opettajakoulutuksen parantamiseen. Me olemme puhuneet jo EU 2020 strategiaan ja tulevaisuuden uusiin haasteisiin, uudenlaiseen talouteen. Meillä on talouskriisi ja sanotaan, että meillä tulee olemaan vihreää taloutta ja ö, valkoista taloutta. Ja minun mielestäni meidän pitäisi nyt todella ponnistella, jotta paremmin ymmärtäisimme, mitä me tarvitsemme millaista koulutusta odotamme ihmisillä olevan tässä uudessa taloudessa niin, että me tiedämme, millä tavalla myös opettajiamme pitäisi kouluttaa. Kiitoksia Rova Padia ja sitten vielä komission edustajalle antaisin puheenvuoron vastatakseni tähän Rova Padian viimeiseen kysymykseen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos tästä kysymyksestä lähtökohta liittyy tässä näihin avaintaitoalueisiin ja erityisesti tähän läpileikkaukseen ajatellen esimerkiksi opettajien koulutusta ja myös erityisesti sitten jatkokoulutusta. Ja tämä metodiikka, miten näitä taitoja on ehkä hiukan jätetty jätetty huomiotta. Me olemme olleet yhteydessä eri jäsenvaltioihin ja eri toimijoihin. Meillä oli opettajien koulutuksesta erityinen tiedonanto ja tässä erityisesti painotimme sitä, että nämä uudet taidot usein ovat olemassa vain paperilla. Ja nämä taidot siis, joita opettajien jatkokoulutuksella pyritään saamaan. Ja tässä näemme suurta parantamisen tarvetta ja tämä on yksi niistä painopistealueista, joita haluamme korostaa yhteistyössä, yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden kanssa. Ja ylipäätään, kun ajatellaan tätä edistystä, niin sitä on lähinnä olemassa vain paperilla. Ja siksi voin vain tukea todella opettajien jatkokoulutuksen merkitystä. Te olette aivan oikeassa tätä korostaessanne ja avointa koordinaatiomenettelyä käyttäen pyrimme nyt saamaan aikaan edistystä jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä. Kiitos. Kiitoksia ja kiitoksia esittelystä, keskustelusta ja selvityksestä. Esitän, että tätä raporttia koskeva takaraja muutos- ja lisäysesitysten tekemisiin on perjantaina 26.3. kello 12. Päätetään näin. Tämä kohta on loppuun käsitelty. Sitten mennään seuraavaan kohtaan viisi, jossa meillä on käsillä Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevasta Euroopan unionin toimesta. Ja meille tulee rouva Anne Brands kertomaan, mistä tässä asiassa on kysymys. Tämä on meille tiedoksi ja informaatioksi ja käydään myöskin keskusteluja sitten, sitten tota, myöhemmin koordinaattoreiden kokouksessa tästä päätetään sitten, että kuka tämän saa raportointiaan varten. Eli esitän siis menettelytavaksi niin, että ensin annamme vieraallemme puheenvuoron ja sitten avaan keskustelun kysymyksiä ja kommentteja varten edustajille. Rouva Ann Brands, teillä on nyt puheenvuoro. Thank, thank you, Mr. Chairman. Um, good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tämä ehdotus, joka komissio hyväksyi 9. maaliskuuta, esittelee EUn kulttuuriperintötunnuksen. Tästä on tehty päätös Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, ja se pohjautuu artiklalle 167, eli kulttuuriartiklalle sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta. Ja tämän suora vastaus neuvoston johtopäätöksiin, jotka hyväksyttiin päätettiin marraskuussa 2008 ja siinä pyydettiin, että komissio tekisi ehdotuksen tästä aiheesta. No, tänään puhun ihan yleisesti tästä ehdotuksesta ja sanon muutaman sanan sen päätavoitteesta, miten nämä paikat valitaan, miten se eroaa tämänhetkisistä muista aloitteista, mistä se tulee ja sitten muutama muu tärkeä kohta. Ensinnäkin, mikä on tämän ehdotuksen tarkoitus? No, tavoitteena on antaa tämä tunnus paikoille, joilla on hyvin vahva symbolinen merkitys Euroopalle, jotka korostavat eurooppalaista historiaa, Euroopan unionin rakentamista, eurooppalaisia arvoja ja ihmisoikeuksia, jotka liittyvät kaikki Euroopan integraatioprosessiin. Ja tavoitteena on saada kansalaiset, lähinnä nuoret, lähemmäksi Euroopan unionia mutta myöskin tällä tavalla voidaan lisätä kulttuurimatkailua ja tällä tavalla voidaan saada aikaan myöskin taloudellista hyötyä. No mitä nämä paikat sitten valitaan? No ensinnäkin osallistuminen tähän tunnukseen on avointa kaikille jäsenvaltioille, mutta kuitenkin vapaaehtoispohjalta. Kukin jäsenvaltio voi yhtä lailla ehdottaa näitä paikkoja ja nimetä kaksi paikkaa vuodessa, joille voitaisiin myöntää tämä tunnus. Eli tämä on siis kansallista esivalikointia. Sitten kakkosvaiheessa riippumattomien eurooppalaisten asiantuntijoiden paneeli arvioi näitä ehdokkaita ja tekee sitten suosituksia, eli korkeintaan yksi paikka kustakin jäsenvaltiosta saisi tämän tunnuksen vuosittain. Eli korkeintaan 27 paikkaa voi saada tämän tunnuksen siis vuodessa. No sitten, miten tämä eroaa muista olemassa olevista aloitteista? No, täytyy korostaa, että erityisesti on kiinnitetty huomiota sille, että siinä on lisäarvoa ja että se on täydentävä muihin aloitteisiin verrattuna kulttuuriasioissa. Esimerkiksi mitä tulee Unescon maailmanperintölistaan tai Euroopan neuvoston kulttuurikysymyksiin. Tämä oli meille täysin välttämätöntä, jotta voimme välttää päällekkäisyyksiä. Ja erityisesti tunnuksella on neljä piirrettä verrattuna muihin aloitteisiin. Eli ensinnäkin tämä uusi tunnus annetaan vain paikoille, jotka ovat olleet merkittävässä roolissa Euroopan historiassa ja Euroopan unionin rakentamisessa. Eli niillä täytyy olla jonkinlaista erityistä Eurooppaan liittyvää historiaa. Ja toiseksi tämä ei liity kauneuteen tai estetiikkaan tai arkkitehtuuriin, vaan lähinnä symboliseen arvoon Euroopan integraatiolle. Kolmanneksi kyse ei ole joidenkin paikkojen säilyttämisestä, vaan niistä toiminnoista ja koulutusnäköpiireistä, jotka liittyvät niihin erityisesti nuorille. Ja neljänneksi tunnuksen avulla voidaan merkittää, merkitä näitä paikkoja ja voidaan lisätä verkostoitumista ja silloin voidaan edistää myöskin vertaisoppimista ja niin edelleen. No mistä tämä sitten tulee? Miksi jäsenvaltiot pyysivät, että komissio tekisi tällaisen ehdotuksen? Alun perin tunnuksesta puhuttiin jo vuonna 2005, ja silloinhan oli ollut kielteinen kansanäänestys Ranskassa ja Alankomaissa – ja kun kansalaiset, erityisesti nuoret, eivät kerta kaikkiaan tienneet riittävästi Euroopan unionista. Ja siksi tällä haluttiin tuoda EUta lähemmäksi kansalaisia. No, monet eurooppalaiset maat lähtivät tähän mukaan huhtikuussa 2006 hallitusten väliseltä pohjalta ilman, että Euroopan unioni oli siinä varsinaisesti mukana. Ja tällä hetkellä 17 jäsenvaltiota on mukana tässä aloitteessa ja 64 paikkaa ovat jo saaneet tämän tunnuksen. Kuitenkin hallitusten väliset järjest... ja järjest... toiminta on ollut vähän puutteellista ja siksi tätä, tämä aloite on nyt muutettu EUn muodolliseksi toiminnaksi, jotta sitä voidaan tehostaa. Hyvin pitkälti samalla tavalla kuin muutama vuosi sitten kulttuuripääkaupunkialoite, sekin alkoi ihan hallitusten väliltä pohjalta, ja sitten siitä tuli Euroopan yhteisön menettely. No miten tätä ehdotusta sitten valmisteltiin? Neuvoston johtopäätökset hyväksyttiin siis marraskuussa 2008, ja sen jälkeen komissio järjesti kuulemisia, julkisia kuulemisia, mukaan lukien nettikyselyn ja julkisia kokoontumisia – ja myöskin teimme vaikutusten arvioinnin, jossa tarkasteltiin, millaisia taloudellisia, sosiaalisia ympäristövaikutuksia tällä aloitteella saattaisi olla. Arviosta kävi ilmi, että tunnuksella on paljon potentiaalia ja että EUn mukanaolo toisi selkeää lisäarvoa ja auttaisi tunnusta etenemään laadullisesti, jotta sillä olisi varsinaista merkitystä. No sitten korostan vielä muutamaa avainkohtaa tästä ehdotuksesta. Ehdotuksessa puhutaan uusista selkeistä kriteereistä, joiden pohjalta tämä kulttuuriperintötunnus voidaan myöntää. Pohjautuu symboliseen eurooppalaisen arvoon näissä paikoissa. Sitten näiden hankkeiden laatu, joita on ehdotettu, joiden avulla voidaan edistää eurooppalaista ulottuvuutta, erityisesti mitä tulee koulutukseen ja hallintosuunnitelman tehokkuuteen. Ehdotuksessa varmistetaan, että tämä valintamenettely suoritetaan oikealla tavalla, jotta kaikkein olennaisimmat paikat saisivat tämän tunnuksen. Ja tämä on tärkeää, koska jäsenvaltiot olivat hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, että arvovalta ja uskottavuus on hyvin tärkeää tälle hankkeelle. Ja siksi tunnustettiin, että meillä pitää olla myöskin uskottava valvontamenettely, jotta nämä tunnuksen saaneet paikat toimivat sen mukaisesti, mistä on sovittu. Ja kyseessä on periaate, että tunnus siis myönnetään jatkuvasti pitkällä aikavälillä. Jotkut paikat, jos ne eivät myöhemmin enää täytäkään näitä kriteereitä, silloin on tärkeää, että voidaan vetää tämä tunnus paikalta pois samalla tavalla kuin Unescon maailmanperintölistalta. Ehdotuksessa myöskin on otettu mukaan ulkoinen riippumaton arviointi kuuden vuoden välein. Silloin tarkastellaan kaikkia elementtejä liittyen aloitteeseen myöskin siihen suhteen, mitä sitä voidaan parantaa ja tuleeko sitä jatkaa. Sitten budjetista. No korostaisin, että aloitteella on hyvin vähän vaikutuksia Euroopan unionin budjettiin, erityisesti kun ajetaan, kuinka paljon etua siitä saattaa olla. Ainoa kustannus, jonka katetaan EU-budjetista, liittyy eurooppalaisiin koordinaatiokustannuksiin, eli kustannuksiin, jotka liittyvät eurooppalaisten asiantuntijoiden toimintaan, hankkeen näkyvyyteen, verkostointitoimintaan ja tietysti jotain inhimillisiä resursseja, joita tarvitaan komissiossa näiden toimien läpiviemiselle, mutta korostan, että mitään uusia virkoja ei, ei tätä varten perusteta ja varoja ei anneta näille paikoille sinänsä. Ne ovat täysin kansallisia kysymyksiä. Komissio ehdottaa, että olisi kahden vuoden siirtymäaika sen jälkeen, kuin päätös astuu voimaan. Ja tavoitteena on se, että ensimmäisen vuoden aikana nämä paikat vanhassa järjestelmässä voisivat saada uudelleen arvioinnin näiden uusien kriteerien valossa, ja se ehkä saavat uudelleen tämän tunnustuksen, tunnuksen. Ja sitten toisen vuoden aikana ne jäsenvaltiot, jotka eivät olleet mukana vanhemmassa aloitteessa, voisivat sitten ehdottaa ensimmäisiä paikkoja ennen kuin varsinainen normaali valintamenettely alkaa, ja tällöin kaikki jäsenvaltiot ovat samalla viivalla. Lopuksi, kun valmistelimme ehdotusta, olemme noudattaneet erinäisiä periaatteita. Ensinnäkin meidän pitää saada ottaa huomioon mahdollisimman paljon jäsenvaltioiden pyyntöjä ja vaatimuksia ja myöskin palautetta, jota on saatu kuulemisista. Tällä tavalla ehdotus on mahdollisimman konsensuaalinen. Ja myöskin halusimme varmistaa sen täydentävyyden ja lisäarvon verrattuna muihin hankkeisiin. Ja kolmanneksi Halusimme pitää sen hallinnollisesti kevyenä ja mahdollisimman edullisena ja noudattaen tietysti myöskin toissijaisuusperiaatetta. Ja neljänneksi halusimme varmistaa, että kyseessä on mahdollisimman helposti hallinnoitavissa oleva hanke, ja se on suunniteltu niin, että se on mahdollisimman arvovaltainen ja uskottava. Eli lopuksi, me uskomme, että tällä tunnuksella on potentiaalia tulla hyvin näkyväksi aloitteeksi Euroopan unionissa – ja että se saisi yhtä paljon arvovaltaa kuin Euroopan pä- kulttuuripääkaupungit, jotka tänä vuonna viittävät 25-vuotisjuhlaansa. Ja sitten ystävän kysymykseen vielä ne vastaan. Kiitos. Kiitoksia rouva Ann Brantsille esittelystä ja nyt on sitten keskustelun aika. Olkaa hyvä, vai oliko esitys niin tyhjentävä, että mitään kysyttävää tai kommentoitavaa ei ole. Herra Smith aloittaa. Köszönöm szépen az előterjesztést. Kiitoksia. Haluan kiittää tästä esityksestä ja meillä on taas aika jännittävä tehtävä edessämme tämän kulttuuriperintötunnuskysymyksen osalta kun tuo esitys alkoi, minä toivoin, että kyse ei olisi maantieteellisestä sijainnista, vaan jostain muusta. Esimerkiksi, no niin, mutta nyt tässä kyse on jälleen alueista tai, tai kaupungeista. Ja minä olisin kyllä ollut kovin iloinen, jos joku henkilö tai, tai joku toimi, toiminta olisi voitu näin palkita. olen aivan varma siitä, että esimerkiksi joku henkilö, kuten ähm, säveltäjä, olisi voinut saada tämän palkinnon, mutta jos kyse on kaupungista, niin no niin, ihan mukavaa. Haluamme tietenkin tukea matkailua, kehittää matkailua ja haluamme luoda eurooppalaisen verkoston, jos vaikkapa japanilainen tai yhdysvaltalainen turisti tulee Euroopan unioniin, niin voi, voi olla monia kiinnostavia kaupunkeja ja paikkoja, joita hän haluaa jos hän haluaa vierailla. Mutta kun nyt sitten näitä valintakriteereitä mietitään, niin miten tällainen paneeli sitten koostetaan. Ja jos näitä, näitä tunnuksia voi olla vain yksi, niin tämähän oikeastaan tarkoittaa sitä, että meillä on ikään kuin vain yksi kulttuuriperintötunnus Euroopan koko Euroopan unionissa vuosittain, ja mielestäni se olisi vaikka aika kummallista. No niin, tai siis yksi jäsenvaltiota kohti. No tämä voisi tietenkin olla ehkä tulkinta, joka olisi lähempänä totuutta. Niin, eli että meillä on sitten tällainen joku paneeli, joka arvioi näitä ehdokkaita ja miten rajoja sitten vedetään ja miten laatu taataan, minkään näköisiä myönnytyksiä. Mielestäni tämän laadun suhteen tulisi tehdä vaikkapa ajatellaan tätä Michelinin niin, äh, ravintolaopasta, niin yhden tähden saadakseen täytyy tehdä vuosia työtä ja erittäin äh, hyvää työtä. Ja mm, on äh, yleinen totuus, että, ja tähän todella uskotaan, että näihin Michelinin tähtiin voi todella luottaa. Mutta entäpä tämä meidän tunnuksemme? Ovatko tässä paneelissa esimerkiksi kaikki 27 jäsenvaltiota edustettuna, vai miten tämä oikein tapahtuu? Kiitoksia herra Smith ja sitten Rova Hannibal, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Haluaisin kiittää komission edustajaa tästä ehdotuksesta. Mielestäni tämä on oikeastaan todella hyvä ajatus. Ja tämä voisi olla todella jännittävä ja mielenkiintoinen asia, jos tämä tästä kehittyy. Kuitenkaan nämä jutut eivät koskaan ole kovinkaan helppoja alussa. Tiedän, että on olemassa jo jonkinlainen järjestelmä ja on varmasti todella järkevää tällainen siirtymäkausi tässä olla Toivottavasti tämä tarkoittaa sitä, että mukana on myös niitä jäsenvaltioita, jotka eivät alkuperäisessä järjestelmässä olleet. En tiedä, mitkä jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä vielä ole tässä järjestelmässä, mutta ne täytyy myös houkutella mukaan tähän. Ja koska tämä näyttäisi siltä, että suurin osa rahoituksesta, ja ymmärrän, että ei tässä nyt mitenkään valtaisia rahamääriä ole, mutta näyttäisi, että suurin osa rahoituksesta tulee yksittäisiltä jäsenvaltioilta, niin haluaisin hieman tässä nyt tuoda esille ajatuksen siitä, että meidän täytyy varmistaa se, että näitä varoja todellakin saadaan tähän hankkeeseen. En oikein tiedä vielä, että miten tämän aiotte hoitaa, koska sen perusteella, mitä me olemme nyt kuulleet, niin tämä tulee olemaan hyvin vahvasti hallituspohjainen aloite. Hallitukset päättävät tästä. Ja tämä on varsin erilainen verrattuna Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin, koska monet näistä, mon, pitkälti tämä ponsi ja innostus tulee itse kaupungeista, koska ne ymmärtävät, miten tärkeä ja mielenkiintoinen tämä on niille. Joten en usko, että me saamme nyt aivan samanlaista suhdetta tässä, kun puhutaan näistä historiallisista paikoista, jotka pitkälti ovat hallitusten hoitamia, joten en ole varma, saammeko samanlaista sitoutumisen ääressä, niin korjatkaa minua toki. Mielelläni kuulisin myös erilaisia näkökulmia tästä asiasta. Siis tämä tulee olemaan vapaaehtoinen jäsenvaltioille, mutta paljon on kyllä tehtävää sen eteen, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat tähän ja haluavat rahoittaa tätä. Ja me haluamme tietysti paljon näitä paikkoja eri puolille Eurooppaa, eikä liian paljon keskittymään muutamiin yksittäisiin jäsenvaltioihin. Ja kyllä tämä varmaan kannustimena toimii matkailulle. Hallitukset uskovat, että tämä on hyödyllistä, tämä tulee hyödyttämään maita niin taloudellisesti kuin kulttuurillisestikin. Kulttuurin äh, näkökulmasta katsottuna tämä on erittäin hyvä ajatus ja minä todellakin tuen tätä, mutta tässä on muutamia käytännön yksityiskohtia, jotka täytyy vielä ratkaista. Kiitoksia Rova Hannibal. Sitten olen merkinnyt Sanchez Smith, Stojanov ja Papanikolaou. Rova Sanchez Smith aloittaa monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua monesta asiasta. Ensinnäkin mielestäni se on tärkeää määritellä hyvin täsmällisesti kaikille jäsenvaltioille, mitä tarkoitetaan eurooppalaisella perinnöllä, jotta ei tule mitään väärinkäsityksiä muiden tunnusten tai merkkien kanssa. Ja sitten haluaisin tietää, onko mietitty, liittyy täsmällisiä sitoumuksia jäsenvaltioista, jotta saataisiin tämä eurooppalaisen kulttuuriperintötunnus. Ja näissä sitoumuksissa tärkeää on se, että kaikki valtiot, kaikki paikat, jotka saavat tämän tunnuksen, sopivat yhteisestä viestistä, eli mitä arvoa näillä paikoilla on, mitä ne symbolisoivat – ja myöskin olisi tärkeää kiinnittää huomiota näille hankkeille, joita nämä valtiot esittelevät näihin paikkoihin liittyen, koska kuten sanottiinkin, nämä hankkeet, ja komissiokin puhui siitä, että näihin hankkeisiin pitää liittyä koulutuksellisia opettavia näkökohtia, eikä riitä se, että liitytään tai toimitaan ainoastaan matkailuun liittyvissä asioissa, vaan myöskin koulutukseen. Kiitos minuuttia rouva Santos-Smith ja sitten herra Stojanov, olkaa hyvä. Аз благодаря за думата, господин председател. Мисля, че идея... Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Niin, todellakin. Minun mielestäni tämä komission ajatus on aivan loistava. Minä suhtaudun tähän erittäin myönteisesti. Kuitenkin toivoisin, että me tähän saisimme joitakin käytännönläheisempiä elementtejä mukaan. Otetaanpa esimerkki. Jos huomenna palaan takaan, takaisin kotimaahani vaalipiiriini ja kerron heille tästä. Minähän tulen Bulgarian toiseksi, toiseksi suurimmasta kaupungista. Jos kerron tuolla kaupungissa ihmisille tästä aloitteesta, niin pelkäänpä, että ihmiset, jotka kasaavat tässä näitä hakemusasiakirjoja tätä varten, näkevät tämän varsin abstraktina. Todennäköisesti he kysyisivät minulta sitten, että no mitä nyt tapahtuu, jos me voitamme, jos me saamme tämän kulttuuriperintötunnuksen. Haluaisin siis ehdottaa seuraavaa. Meidän täytyy miettiä näitä 27 kulttuuriperintötunnuksen saaja paikka, mutta sen lisäksi meidän täytyy myös miettiä jotakin käytännöllisiä, konkreettisia kannustimia niille, jotka saavat tämän tunnuksen. Ja sitten herra Papanikola, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä Komission ehdotus on mielestäni erittäin merkittävä ja erityisesti se on merkittävä minulle, joka tulee maasta, jolla on merkittävä historia. Meillä on kulttuurisesti hyvin paljon tarjottavaa. Mutta tämä liittyy juuri siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Me keskustelemme nyt kriteereistä ja siitä, tavasta, miten tämä tunnus voidaan myöntää eri kulttuurikaupungeille. Ja siksi kysyisin seuraavaa. Meillä on siis olemassa tunnus, se on yhdessä jäsenvaltiossa ja siihen liittyy luonnollisesti hyvin paljon. Ja sitten kun ajatellaan läheisyysperiaatetta, niin tässä täytyy aina muistaa tämän aloitteen vapaaehtoinen luonne ja siksi kysyisinkin, onko teillä ihan konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi ajatellen kulttuurista vuoropuhelua jäsenvaltioiden välillä niin, että saadaan aikaan todellisia tuloksia, joita voidaan esittää kansalaisille. Kiitoksia herra Papanikolaou. Ja nyt päästiin hyvään keskusteluun ja kysymyksiäkin ja kommentteja tuli viljalti. Eli annan tässä vielä asian meille esitelleelle Rouva N. Brantsille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Um, yes, I pick up on a few... Niin, otin muutaman kohdan tästä ylös. Ensinnäkin liittyen näihin henkilöihin liittyen Chopin tuli esille. Tunnuksen avulla tunnustetaan abstraktia perintöä, kunhan se liittyy jollain tavalla johonkin paikkaan. Se on tämän ehdotuksen artiklassa kaksi. Minä tarkoituksella puhuin hyvin yleisesti, en puhunut kovin paljon yksityiskohdista. Näin yksityiskohtiin voidaan sitten palata myöhemmin, mikäli haluatte. Mutta tällainen abstrakti perintö on mukana tässä ehdotuksessa, kunhan se siis jollain tavalla liittyy johonkin konkreettiseen paikkaan. Sitten puhuttiin tästä jurin kokoonpanosta. No, tähän liittyy nyt kaksi tasoa. Ensimmäisessä vaiheessa on kansallinen esivalikointi, ja siinä jätämme mahdollisimman paljon liikkumavaraa jäsenvaltioille. He saavat itse päättää, miten tämä prosessi järjestetään, mutta sitten me toimitamme näitä standardisoituja hakemuksia – Eli näiden paikkojen pitää itsessään haluta tätä tunnusta, mutta jäsenvaltiot voivat sitten itse päättää hyvin pitkälti, miten ne järjestävät tämän prosessin. Ja kaksi paikkaa voidaan siis ehdottaa vuosittain. Sitten mennään toiselle tasolle eurooppalaiseen paneeliin, jossa on riippumattomia kulttuuriasiantuntijoita, vähän niin kuin Euroopan kulttuuripääkaupunkien osalta. Ja tarkoituksena on se, että jäseniä on kaikkiaan 12, neljä tulee parlamentista, neljä neuvostosta, neljä komissiosta, ja sitten he toimisivat tässä kolme vuotta. Kullakin toimielimellä on oma menettelynsä sen suhteen, miten nämä asiantuntijat nimetään. Neuvostolla on omat säännöt, parlamentilla omat, ja meilläkin komissiossa on omat sääntömme. Mutta kyseessä pitää olla todella riippumattomista asiantuntijoista. Se on tärkeää tämän hankkeen uskottavuuden kannalta. Sitten rahoituksesta jäsenvaltioiden osalta. Ehdotuksessa ei mitenkään vaadita, että jäsenvaltioiden pitää antaa varoja näille paikoille. Se on kansallinen kysymys. Me emme ehdota rahojen myöntämistä näille paikoille. Tässä vaaditaan, että tämä esivalinta suoritetaan oikein. Sen pitää olla mahdollisimman joustava ja kevyt. Samalla tavalla kuin koko aloitteen pitäisi olla mahdollisimman kevyt ja virtaviivainen. Se on siis kaikkein merkittävin kustannuserä jäsenvaltioille. Äh niin, sitten oli kysymys jäsenvaltioiden sitoutumisesta. No, Tällä kansallisella esivalikoinnilla on se etu, että sen avulla voidaan varmistaa jonkinlaista omistajuutta näiden aloitteiden suhteen, eli tämä kansallinen esivalikointi on siinä mielessä hyvin tärkeä. Sitten kysyttiin näistä materiaalisista kannustimista näille paikoille. No, pitkälti johtuen siitä, että neuvottelut neuvostossa – niiden jälkeen päätimme jättää tämän kansalliseen harkintavaltaan, koska jäsenvaltiot olivat yksimielisiä siitä, että tämän pitäisi olla mahdollisimman edullista. Ja sitten lopuksi, mitä tulee kulttuurivälisen vuoropuhelun edistämiseen. No nämä paikat sinänsä, niin kuin niihin pitää liittää jonkinlaisia koulutus- tai opetustoimintaa liittyen Euroopan historiaan, Euroopan integraatioon, eurooppalaisiin arvoihin – sillä tavalla ne edistäisivät kulttuurin välistä vuoropuhelua ja sekin on yksi tämän aloitteen tavoitteista. Ja sitten ihan toiminnallisella tasolla tällä tunnuksella voidaan edistää näiden paikkojen välistä verkoistoitumista ja silläkin tavalla voidaan edistää näiden paikkojen välistä kulttuurin välistä vuoropuhelua. Kiitos. Paljon kiitoksia Rovan Brandsille esittelystä ja vastauksista. Tämä kohta on tällä erää loppuun käsitelty ja asian käsittely jatkuu sitten koordinaatiokokouksessa ja tästä tehdään myöhemmin raportti. Asia loppuun käsitelty. Sitten kohta kuusi. Meillä piti olla esitys, mutta se on peruttu, kuten tuossa aikaisemmin todettiin, ja se jää väliin. Ja sitten meillä tämän kokouksen kohdalta niin asiat on läpikäyty, että koordinaattoreiden kokous oli alun perin tarkoitus alkaa kello viisi, mutta mit, aivan päätämme tämän kokouksen nyt. Okei. Okay. Jos, jos käy sitten niin, että me voimme koordinaattorit jatkaa viiden minuutin päästä, sopiiko tämä, tämä koordinaattoreille? Ei jatketa viideltä, vaan pidetään viiden minuutin tauko ja jatketaan sitten kiitos keskustelusta ja rakentavasta kokouksesta. tämä kokous on päättynyt ja jatkuu koordinaattoreiden kokouksella viiden minuutin päästä. kiitos. Okay. Yeah. Yeah.